Okay, colleagues. I still think these 2.30 starts. Hyvät kollegat, meidän täytyy aloittaa puoli kolme. Tämä on valiokunta, jossa minä olen ollut monia vuosia, hyvin suuri valiokunta, ympäristövaliokunta, siis kehitysvaliokunnan kanssa yhteiskokous, mutta vaikuttaa nyt siltä, että kumpikaan näistä valiokunnista ei ole aivan aikataulussa. Meidän täytyy kuitenkin pitäytyä tähän, koska tasan puoli kuu seitsemän illalla tulkkien pitää poistua. Me olemme nyt kohdassa 26. DV-valiokunnan esityslistaa. En ole varma, miten, miltä tämä näyttää nyt ENY-valiokunnan esityslistalla. Envissä kyseessä on kohta 15. Nyt meillä on seuraavaksi esityslistalla keskustelu koskien äh, kestävää kehitystä Euroopan unionissa ja Eurostatin kertomuksen tarkastelu koskien kestävän kehityksen tavoitteista. Tina Valeanin piti olla paikalla, mutta hän jäikin jumiin liikenteeseen. herra Steyer, me olemme hyvin kiinnostuneita Eurostatin työstänne ja siitä tavasta mitata, jota käytätte, jotta näkisimme, saavuttaako Euroopan unionin kestävän kehityksen tavoitteensa Euroopan unionin hän lähtee New Yorkin tapaamiseen pian ja siellä tarkastellaan sekä sisäisiä että ulkoisia kestävän kehityksen tavoitteita. Siksi meidän valiokuntamme on tehnyt viime vuodesta lähtien töitä tämän asian parissa, että voisimme varmistaa, että Euroopan unionilla on tietyllä tavalla yhtenäinen lähestymistapa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nämä ovat asioita, joita usein on käsitelty hiukan irrallaan toisistaan, ja siksi me haluaisimme nyt keskittyä paremmin tähän sisäiseen osioon. Teidän äh, vuotuinen kertomuksenne on julkaistu koskien näitä kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden saavuttamista eri puolilla. Te voitte nyt suoraan käyttää puheenvuoron ja kertoa siitä, minkälaisia asioita mitataan, mitä ei mitata, me kaksi valiokuntaa olemme pyytäneet äh, lupa laatia asiasta oma-aloitteisen kertomuksen äh, silmällä pitämien ensi vuoden korkean tason äh, foorumia. Ja me odotamme nyt kertomustanne, joten tilastotiedon saaminen tulee olemaan hyvin hyvin tärkeää meille liittyen siihen, kuinka Euroopan unioni näitä kestävän kehityksen tavoitteita saavuttelee nyt pitämättä puhetta Eurostatin johtajasta. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nimeni on Anton Stoira ja vastaan kestävän kehityksen osastosta Eurostatissa. Mukanani on kollega Kristin Mayer. Hän vastaa tiimistä, STG-indikaattoritiimistä ja me tulemme kertomaan teille seurantakertomuksesta vuodelta 2018. Ja lisäksi kerromme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nyt voin jo kertoa sen verran, että tarkoituksena on julkistaa kertomus aikaisemmin, ei vasta syyskuussa, ehkäpä jo kesäkuun loppuun mennessä, eli ennen korkean tason poliittista foorumia. Mutta näin alustavasti muutama sananen taustoista, mistä tässä on kyse. Tietänette, että Agenda 2030 pitää sisällään erinäisiä seurantatasoja. Alue, paikallistaso, kansallinen taso, niin kuin Agenda 2030 asiakirjassa sanotaan. Me käsittelemme EU-tasosta, mutta ehkäpä kannattaa myöskin huomioida nämä muut tasot. Eli meillä on YK-taso, eli globaali taso, monitoroinnissa katsotaan 169 tavoitetta. Keskeisimmät toimijat ovat tilastokeskuksemme ja YK virastot, jotka keräävät dataa seurantaa varten. Ja seuranta toteutetaan käyttäen 200, 232 indikaattorin luetteloa. Ja ne, nämä indikaattorit ovat kylläkin olemassa, mutta reilut 40 prosenttia ovat sellaisia, joihin on saatu jäsenvaltiotasolta tai muista maista dataa. 30 prosentin osalta on olemassa metodologia, mutta dataa ei ole tarjolla kaikista jäsenmaista. Ja loput 30, indikaat- 30 prosenttia indikaattorista ovat sellaisia, joiden osalta ei ole päästy yhteisymmärrykseen metodologiasta. EU-ssa tilanne taas on sellainen, että me katsomme, miten on päästy öö, SDGtä äh, saavuttamaan. Me otamme huomioon EUn politiikat, ottaen huomioon vuoden 2016 komission tiedonanto tie kohti SDGtä. Keskeisimmät toimet ovat Eurostat ja komission yksiköt sekä kansalliset tilastokeskukset ja muut toimijat. Ja monitoroinnissa käytetään äh, EUn omat indikaattorit Eli ne indikaattorit, joihin liittyen data on tarjolla. Ja me aina vuosittain pyrimme varmistamaan, että nämä indikaattorit ovat aina ajan tasalla ja siksi tässä saattaa tapahtua muutoksia. Sitten on olemassa muitakin tasoja. Erinäisillä valtioilla on omat indikaattorit ja kansalliset SDG-suunnitelmat, mutta ne eivät ole välttämättä samat kuin EUn tai YKn indikaattorit. Sitten on olemassa tämä temaattisluonteinen indikaattori koulutuksen työllisyyteen liittyen ja sitten on olemassa myöskin vaihtoehtoisia seurantajärjestelmiä. OECD-toiminta on teille ehkä tuttu, kuten myöskin Berteltman säätiön toiminta, mutta ne ovat eri asioita. Eli nyt keskustelemme EU-tason monitorointia ja tässä huomioidaan EU-tason politiikkaa. EUn indikaattorit valittiin käyttäen niiden poliittista relevanssia yhtenä kriteerinä, eli niillä pitää olla selkeä yhteys eu politiikkaan, ja toinen kriteeri on, että tilastotiedot ovat laadukkaita. Tietty laatutaso pitää saavuttaa, nämä indikaattorit pitää päivittää mahdollisimman usein ja niin poispäin. Vuonna 2017 hyväksyttiin ensimmäiset indikaattorit laajan konsultaatiokierroksen jälkeen. Me kuulimme jäsenvaltioiden edustajia, neuvoston työryhmiä, käyttäjä, kuntaa, akateemista maailmaa, kansalaisyhteiskuntaa, kansainvälisiä järjestöjäkin kuultiin. Ja tältä pohjalta luotiin indikaattorit, joita tukivat jota tuki myöskin Euroopan tilastojärjestelmäkomitea. Ja vuosittain tarkastella näitä indikaattoreita ja siltä pohjalta kuutta indikaattoria hiukan muokattiin, eli kehitystä on ollut havaittavissa ja myöhemmässä vaiheessa kerron teille tästä vuoden 2019 kertomuksesta ja tarkastelusta, joka esitellään sitten kesäkuussa 2019. Ja sitten jos katsotaan näitä indikaattoreita, niitä on 100 kappaletta, ne on jaettu tasaisesti 17 SDGn osalta. Ja useat indikaattorit ovat sellaisia, että niitä voidaan soveltaa eri näisten SDGden osalta. Näin kertomuksen uskottavuus paranee. 88 näistä indikaattoreista ovat sellaisia, että niitä päivitetään vuosittain ja se on tietenkin hyödyllistä, kun vuosittaisesta tarkastelusta on kyse. Kaksi kolmasosaa tiedosta tulee kansallisista virallisista tilastokeskuksista, lisäksi EEAsta, saadaan ympäristödataa, sitten OECD ja muutkin lähteet kantavat kortensa kekoon. Ja 55 ovat YK SDGiden mukaisia ja 28 ovat EUn keskeisten politiikkatoimien mukaisia, eli Eurooppa 2020, European Social Scoreboard mukaisia. Ja nyt puheenvuoro siirtyy kollegalleni ja hän voi kertoa enemmän tästä itse kertomuksesta. I would like... Kiitoksia. Haluaisin esitellä teille nyt tämän seurantapaketin, jonka me syyskuussa julkaisimme sillä, jotta voisimme saavuttaa erilaiset toimielimelliset asiakkaat ja suuren yleisön, jota tämä aihe kiinnostaa. Meillä on erilaisia tuotteita, jotka ovat kaikki Eurostatin sivuilla saatavilla, ja minä esittelen nämä nyt yksityiskohtaisemmin. Haluaisin vain osoittaa teille, että meillä on erilaisia tuotteita ja kertomuksia, joita on saatavilla. Me siis kerromme, että meillä on 17 kestävän kehityksen tavoitetta, SDG, joita YK on määritellyt, ja jokaisen niiden kohdalla meillä on lista indikaattoreita, kuten Antonio selitti, jos te menette verkkosivuillemme. Te voitte nähdä jokaisen SDGn kohdalla ne indikaattorit, joita me arvioimme sen suhteen. Oikealla puolella on lista esimerkiksi laadukas koulutus kuuluu tähän. Ja tästä te näette myöskin, että meillä on tiettyjä olemassa olevia tavoitteita. Esimerkiksi koulutuksen alalla meillä on koulutus, äh, ammattikoulutus ja seurantaverkosto. Ja meillä on jäsenmaidenkin määrittelemiä tavoitteita. Niitä arvioidaan äh, kvantitatiivisten äh, vertailukohtien mukaan. Ja tässä kehityskulku ja trendejä arvioidaan. Meillä voi olla joko tilanne, jossa meillä on tavoite ja sen suhteen on saatu merkittävää edistystä Euroopan unionissa aikaan. Tällainen tilanne olisi tämä vihreä nuoli ylöspäin kaaviossa. Ja sitten meillä voi olla vaatimatonta edistystä. Se on tällainen vaaka nuoli, sellaista ei tässä ole esimerkissä. Ja sitten meillä on tilanteita, joissa edistystä on tapahtunut, mutta ei kylliksi tavoitteen saavuttamiseksi, tai tilanteita, joissa ollaan siirrytty poispäin tavoitteesta. Ja niissä on tällainen punainen nuoli. Meillä ei ole mitään sellaista tilannetta, jossa emme arvioisi edistystä kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Ja meillä on myöskin eräitä osioita, joissa on havaittu joko vaatimatonta tai merkittävää edistystä kohti SDGtä. Eli meillä on neljä erilaista kategoriaa ja niissä arvioinnit voivat olla erilaisia. Jokaisen osalta, jokaisen näistä osalta jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen osalta me siis käytämme indikaattoreita ja sitten me teemme kokonaisarvion, jonka näette tässä. Parhaiten on SDG 3, terveys tai 4, laadukas koulutus tai 7, energia saavutettu. Näette tämän oikealla puolella ja sitten vasemmalla puolella näette, että SDG numero 10, epätasa-arvon vähentäminen ei ole edennyt. Tilanne on itse asiassa viimeisten viiden vuoden aikana taantunut jonkin verran. Ja kun katsomme näitä neljää alhaalla olevaa tavoitetta, emme pysty kehityskulkua arvioimaan niiden suhteen, sillä meillä ei ole tarpeeksi tietoja saatavilla näiden indikaattoreiden suhteen, jotta voisimme laskea kehityskulun näissä tavoitteissa, jos meillä on alle 70 prosenttia indikaattoreista käytössä, me emme voi antaa kokonaisarviota. Nämä ovat siis ne tuotteet, jotka minä mainitsin aikaisemmin. Meillä on tämä suuri Euroopan unionin kestävän kehityksen tavoitteiden seurantakertomus. Tämä on jaettu kaikille valiokunnassa. Te olette siis saaneet tämän kirjan, joka antaa yksityiskohtaisen analyysin kaikista indikaattoreista ja esittelee meidän arviointimetodologiamme. Tämän lisäksi meillä on pieni lehtinen. Tämä on visuaalisempi ja käytännöllisempi tässä muutamassa sivussa. Kahdessa sivussa saatte katsauksen kaikkiin SDGihin. Ja sitten meillä on uusi digitaalinen julkaisu tänä vuonna. Rohkaisisin kaikkia tutustumaan verkkosivumme, sillä näette, että tämä on hyvin interaktiivinen sivusto. Te voitte tehdä arvauksia kehityskulusta, te voitte tarkastella eri jäsenmaita Tämäkin on, tämä on tehty, jotta voisimme houkutella nuoria käyttäjiä, sillä monia nuoria tämä aihepiiri luonnollisesti kiinnostaa. Ja tämä on tällaista leikinomaisempaa. Ja nyt voisin antaa kolleganne uudelleen puheenvuoron. Uh, ja näin lopuksi vielä seuraavaa paraikaa indikaattoreita arvioidaan ja tavoitteena on, kuten sanottu, varmistaa, että ne ovat mahdollisimman relevantteja ja että uudet poliittiset toimet huomioidaan, kuten viime vuonna nämä sosiaaliset tulos tauluindikaattorit huomioituin. Ja jos uusia indikaattoreita ilmenee, niin me huomioimme ne. Me yritämme aina huomioida poliittiset muutokset ja saada laadukkaita indikaattoreita aikaiseksi, mutta vaalien peruslähestymistapa, eli per tavoite kuusi indikaattoria maksimissaan, eli jos uusi indikaattori löydetään, niin huonompi sitten karsitaan pois. Ja sitten meillä on tällainen varallaololuettelo, eli luettelo indikaattoreista, jotka ovat aika lailla hyviä, mutta eivät vielä loppuun hiottuja, mutta kunhan ne ovat kunnossa, niin ne otetaan sitten huomioon. ja tämä tarkasteluprosessi kattaa laajan ryhmän, kuten esimerkiksi tämän Multi-Stakeholder Platform Forumin ja sitten monitorointiryhmän kommentit huomioidaan yhtä lailla. Ja tämä tarkastus päättyy vuoden loppuun mennessä pääosastojen yhteinen kokous järjestetään tänä perjantaina 23. päivä ja tarkoituksena on keskustella mahdollisista muutoksista. Tuskin niitä hirveästi tulee, todennäköisesti vain kolmea indikaattoria muutetaan tänä vuonna. YKssakin tarkastukset toteutetaan vuoden 2020-2025 osalta ja tämä pätenee myöskin EU-hun. ottaen huomioon muuttuvat poliittiset toimet, joten ehkäpä suurempia muutoksia indikaattoreihin tulee vuosina 2020-2021. Ja nämä uudet indikaattorit julkaistaan vaikkakin vain pienin muutoksin heti vuoden alussa tammikuussa, ja siltä pohjalta laaditaan kertomus ja toivottavasti se saadaan ensi vuoden kesäkuuhun mennessä julkaistua, jotta mutta korkeatason foorumiin voidaan sitten saada valmisteltua kunnolla. Kiitoksia. Ähm, paljon kiitoksia tästä. Minulle itselläni melkoisen paljon kysymyksiä, kollegoillakin niitä on. Ensimmäinen kysymykseni on tämä, tiedän, että Eurostat kuuluu komission alaisuuteen, mutta teidän äh, yhteistyönne komission tilastotieteiden kanssa, sillä tehän te teette kehityskulkuarvio mutta että poliittisia johtopäätöksiä tästä vedä. Ja on hämmästyttävää, että epätasa-arvoisuus on pahentunut. Ja tämä ei, ei parane. On the implementation. Sitten tuo tällainen pohdintapatveri. En tiedä, oletteko siinä mukana, mutta <clears throat> onko joku komission pääsihteeristä mukana. No te voitte vastaakin tähän. Se oli kysymys teille, en tiedä kuka oli. Eli sitä on paikalla. Voitte kertoa meille, mitä teette näillä tiedoilla? Mitä niillä tiedoilla teette, jotka meitä kiinnostavat? Minä olen tehnyt työtä kopsien kanssa ilmastonmuutos, edistäminen tavoitteita kohti, josta on sovittu. Sitten tehdään poliittisia johtopäätöksiä Rova Hautalan kanssa tulenkin puhumaan ja toivomme, että EU alkaa tehdä sama kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, että pitäisi seurata, tehdä johtopäätöksiä ja toimia. Onko edistystä siitä, että olisi jonkinlainen mekanismi EU-jäsenvaltioiden kesken? Siis nämä, näitä ei ole eritelty näitä tietoja, sikäli kun ymmärrän, että se on EU-tason tietoa mitenkäs sitten äh, jäsenvaltiokohtaiset tiedot, edistyvätkö ne? Ja tuleeko jatkotoimia komissiolta äh, tietojen analysoinnissa? Sanotaan, että ok, tämä kehityssuuntaus on mm, hyvä, mutta tämä toinen huolestuttava, että miten EU kokonaisuudessaan pärjää. Ja sitten yhtenäinen metodologia puuttuu, mikä on myös huolenaihe. Näyttää olevan eri metodologioita eri jäsenvaltioissa. Ja jos nyt kunnolla halutaan mitata Tietysti voidaan käyttää paljon aikaa metodologian muuttamiseen ja ehkä pitäisi käyttää aikaa sen varmistamiseksi, että hallitukset hyväksyvät ja tekevät jotain vuos, kestävän kehityksen tavoitteiden eteen. Tässä jotenkin kysymyksiä minulta. Sitten yksi lisäkysymys. Näin kuvastan, että teillä on tämä interaktiivinen hieno juttu tässä kestävän kehityksen tavoitteesta niin edelleen. Kenen kanssa teette työtä asian edistämiseksi. Tietysti tiedämme YK-virastot, jotka ovat siinä mukana. UNICEFin kokouksessa juuri olin ja Ja nyt on kansainvälinen lastenpäivä ja nuoret ihmiset puhuivat kestävän kehityksen tavoitteista. Voisitteko muiden YK-virastojen kanssa sitä edistää niin, että asioihin tartutaan? Niin, että ei pelkästään ole kiva nettisivusto, kukaan ei käytä, että mennään kouluihin, järjestöihin, ulkopuolellakin. Tässä olisiko kollegoilla mitään kysymyksiä? Heidi Hautala, olkaa hyvä. Ja sitten Eli Schlein. Heidi. Yeah, thank you very much, uh, Linda. Paljon kiitoksia sinulle, Linda, ja kiitokset tästä alustuksesta. Mielestäni tämä tulee olemaan tärkeä asiakirja, joka tarjoaa pohjan työlle, jota Euroopan parlamentti toivottavasti säännöllisesti tulee tekemään. Mutta onko teille syntynyt sellainen vaikutelma, että poliitikot, komissio, parlamentti ja muut sekä ETSK, joka on hyvin aktiivinen, niin että ne voisivat ikään kuin kantaa kortensa kekoon laadun parantamiseksi. Tehän totesitte, että nuoret ovat kyllä kiinnostuneita asiasta, mutta nuoret ovat ymmärtäneet, että aikaa ei ole hukattavana. Eilen tapasin 22 koululaista, 15-17-vuotiaita, kävivät täällä vierailulla ja tuskinpa, tai siis he sanovat, että eivät tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessa. He tarvitsevat jotain positiivista ja että heidän näkemyksensä huomioidaan poliittisella kentällä. Aikanaan me valistimme tai saimme valistusta vanhemmiltamme, älä tuhlaa vettä ja sitä rataa, mutta nyt tilanne on toisenlainen ja toivottavasti parlamenttikin on tässä hankkeessa mukana. Eli osallistavampi lähestymistapa. Tarkoitan tällä sitä, että annetaan ikään kuin uskoa tulevaisuuteen ja vakuutetaan nuoret et, siitä, että poliitikot tekevät parhaansa. Eli miten tästä saadaan sellainen jatkuva prosessi, eli että me voimme vaikuttaa myöskin tavalliseen elämään. UNICEFin luonnostapaamisessa oli sama kokemus, että siellä ilmastonmuutos oli tärkein asia, kun ei tehdä tarpeeksi ja pitäisi edetä nopeammin. Puolasta oli nuoria ihmisiä. Monista maista oli Sloveniasta. Niin kyllä, Minuakin tuo yllätti. To add one thing, that, um... Niin vielä yksi asia lisäyksenä. Voitaisiinko tästä tietokannasta tai tietomäärästä punoa joku narratiivi, eli että on olemassa päätöksiä, jotka päästävät meidät etenemään eteenpäin – Eli että ikään kuin huomioidaan olemassa olevat poliittiset kentät ja sitä kautta saadaan kehitystä aikaiseksi. Eli että kyse ei ole tällaisesta eristäytyneestä harjoitteesta, vaan osallistavasta. Ja toivottavasti tähän hankkeeseen osallistuvat kaikki muutkin kuin pelkästään me muutamat harvat, jotka ovat täällä mukana. Ähm. Eli Schlein, kiitos puheenjohtaja, kiitos ponnistuksistanne ja hyödyllisestä raportista ihan alusta asti, siis sen jälkeen kun SDG hyväksyttiin, olemme joidenkin kollegoiden kanssa vaatineet sitä, että täytyy seurata edistystä eri jäsenvaltioissa, mutta myöskin EU-tasolla. Pointti on se, että tekemänne työ on kovasti hyödyksi, mutta samaan aikaan voin nähdä jotkut rajoitukset, joita meillä näinä vuosina on ollut, kun kestävän kehityksen tavoitteita on työstetty. Ensimmäisenä on se, että puuttuu kattava Euroopan laajuinen toimeenpanokehys. Eli tietysti, kun näin tuon raportin ja näen, että mittaatte edistystä EU-tavoitteita kohti, niin mietin sitä, että ehkä Ehkä olisi pitänyt arvioida uudelleen myös EU-tavoitteita, jotta voitaisiin paremmin niitä mukauttaa uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja tätä keskustelua on myös käyty komission kanssa, kun tiedonanto annettiin kestävyydestä. Meitä todellakin auttaisi, jos raportissa, jos se on sitten mahdollista seuraavaan versioon, että ei pelkästään arvioida edistystä tai sen puutetta eri tavoitteissa, vaan että myöskin mitattaisiin, no sanotaan niin, että tavoitteen toteutumista. Siis ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Siis nyt siinä on indikaattori siitä, että edistytäänkö vai ei. Mutta olisiko mahdollista, että raportissanne saataisiin kuvaa myös siitä, että miten pitkällä ollaan tavoitteiden saavuttamisesta, koska sekin mielestäni auttaisi. Näen, että noissa diakuvissa oli yksi, jossa puhuttiin tavoitteista kymmenen, epätasarvon vähentäminen. Valitettavasti, kuten Linda sanoi, niin siinä ollaan jäljessä kun taas muilta osin on edistystä jonkun verran, vakata edistystä. Mutta pointti on se, että jos yksi tärkeimmistä näkökohdista uudessa agendassa, siis ei pelkästään universaalisuus, vaan myös se, että kaikki tavoitteet liittyvät toisiinsa, niiden välillä on yhteyksiä, niin olisi hyödyllistä myös se, että olisi tapa ottaa tämä esiin ja sanoa, että katsokaas nyt, ei se tarkoita välttämättä, että jos edistytään vain joissakin tavoitteissa, että koko kehyksen edistys, kehityksen toteuttaminen edistyisi. Sen vuoksi auttaisi kovasti, jos saataisiin konkreettista kuvaa eri tavoitteiden välisistä yhteyksistä ja miten, jos yhdessä tavoitteessa edistytään, niin ei se tarkoita välttämättä edistystä toisissa, jos ne muut pysyvät paikallaan, jos näin voi sanoa. No niin, sitten ihan viimeisenä näkökohtana. Nyt täytyy ponnistella, Heidihan sen sanoikin. Meitä on liian vähän täällä. Meidän täytyy löytää tapa saada raportista teidän työstänne ja kaikesta tekemästämme työstä kestävän kehityksen tavoitteessa valtavirran keskustelua eu parlamentissa ja sen ulkopuolella. Eli Tämä ponnistus pitäisi tehdä, koska mielestäni tässä käsitellään kehystä, jonka myötä mahdollisesti saadaan tuloksia asioissa, joista riippuu EUn tulevaisuus. Enkä halua ajatella niin, että vain kuusi meistä ovat kiinnostuneita EUn tulevaisuudesta. Sen vuoksi täytyy todellakin varmistaa, että se tulevissa keskusteluissa useammat kollegat keskustelevat näistä hyvin tärkeistä asioista. Ja viimeinen näkökohta olisi, tai pyyntö, jos voisitte seuraavassa raportissa arvioida mahdollisesti myös sitä, että miten eurooppalaiset toimintapolitiikat vaikuttavat kolmansiin maihin myöskin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Valian. Haluatko sanoa jotakin? Uh, kiitoksia. Kyllä todellakin tämä on hyvin mielenkiintoista ja me Envy-valiokunnassa tuemme ja olemme samaa mieltä niin monissa asioissa, jotka tässä tulivat esiin. On hiukan turhauttavaa huomata, että olemme uhranneet valtavat määrät ponnistuksia tiettyihin näistä, näistä asioista, ja ne eivät ole kuitenkaan edenneet kovin hyvin. Miksi? Ei siksi, ettemmekö me ole politiikan alalla toimineet, vaan siksi, että tämä on komission vastuulla, ettei toimeenpano onnistu. Me olemme tuottaneet hyvin paljon politiikkaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta missä ovat itse asiassa toimeenpano, toimet, mitä on jäsenmaalta vaadittu, meidän pitäisi tästä puhua paljon enemmän. Sillä tässä yhteydessä, kuten Heidi Hautala sanoi, ja Linda McAven totesi, me puhumme ihmisille ja ihmisiä huolestuttaa se, mitä planeetalle tapahtuu. Ja luonnollisesti kerromme, että olemme Euroopan parlamentissa päättäneet äh, ja sopineet äh, erilaista lainsäädännöstä ilmastonmuutokseen liittyen niin edespäin. Mutta missä sitten on toiminta jäsenmaiden taholta? Missä on toimeenpano? On hyvin hämmästyttävää nähdä, että ilmastotoimi ei ole jotakin, mitä mitattaisiin tässä yhteydessä. Ihmettelen, kuinka näin voi olla. Onko tämä nyt se viesti, jonka kanssa Kautovitsen lähdemme, että me ei voi ilmastotoimia Euroopan unionissa mitata, että me vain puhumme ja puhumme, mutta lopulta mitään ei tapahdu. Varmaankin kylliksi indikaattoreita on ilmastotyömme mittaamiseen. En nyt halua niitä nimetä tässä, mutta te tiedätte kyllä, mistä minä puhun. Joten miten ihmeessä ilmastotoimia ei ole voitu mitata? Jopa puhdas vesi ja sanitaatio, jos nyt menemme näihin. Miten ihmeessä näitä ei pystytä jäsenmaissa mittaamaan? Tämähän on aivan mahdotonta uskoa puhdas vesi ja sanitaatiojärjestelmät. Tämähän on jotakin, mistä me olemme kuulleet, Envivaliokunnassa olemme kuulleet lainsäädännön toimeenpanosta koskien veden laatua. Eli komissio on arvioinut tätä asiaa. Miten ihmeessä me emme pysty tätä mittausta toteuttamaan tai arvioimaan kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. Nyt pahoittelen, en tässä halua ketään moittia, mutta olen niin turhaantunut, kun olemme tehneet näin paljon töitä eri aiheiden parissa. Ja niiden pitäisi tulla tässä esiin edistysaskeleina, mutta tämähän on melkoisen turhauttavaa. Me olemme tehneet kaiken mahdollisen, mutta lähestulkoon miten ei ole tapahtunut. Voisitko kommentoida tätä? Niin kyllä me mittaamme ilmastotoimia. Meillähän on 2020-2030 tavoitteemme ja mittaamme edistystämme niihin verrattuna ja me teemme tätä muutenkin. Mittaamme sitä, kuinka moni on nämä hiu, hyvin tiukat vedenlaatustandardit tavoittanut. Mutta ellei meillä ole tätä tavoitetta, kuinka voimme Katowicissa ihmisille kertoa, että meillä ei olekaan tätä dataa saatavilla. Olkaa hyvä, että vastata tähän nyt. Out a bit from the more, uh... Oikein paljon kiitoksia. No aloitetaan tästä tilastopuolesta ja kollegani sitten kertoo enemmän näistä kinkkisimmistä poliittisluonteisista kysymyksistä. Niin, mikäs on Eurostatin rooli tässä prosessissa? Kuten sanoin, niin YKssa toimitaan samalla tavalla, eli tilastotieteilijöiltä pyydetään ö, tietoa seurantaa kehyksestä, Eli haetaan neutraalia toimijoita, eli he eivät puutu poliittiseen toimintaan laisinkaan, mutta varmistavat laadukkaat tiedot. Ja meidän täytyy varmistaa, että tasapainoa vaalitaan ja että laadukkaita tietoja on tarjolla. Me emme keksi näitä poliittisia tavoitteita itse, sen hoitavat muut. Ja me sitten kuvaamme tätä tilastollista kenttää ja sitten mitä tulee näistä poliittisista poliittisiin aloitteisiin, niin niistä vastaavat sitten taas poliittiset pääosastot. Näin toimitaan. Omassa kertomuksessamme ja tietokannasta löytyy jäsenvaltiokohtaisia tietoja. Useimpien indikaattoreiden osalta näin on, mutta me emme arvioi mitään. Me emme tässä jäsenvaltiokohtaisesti merkkaa näitä vihreitä tai punaisia nuolia, ja jos tekisimme, niin meitä ei kyllä suopein silmiin katsottaisiin meidän suuntaan. Tämä on EUn tehtävä, ei Eurostatin tehtävä. Kyse on enemmänkin tästä tulkinnasta. Me emme kykenisi puolueettomasti kirjoittamaan raportteja jäsenvaltioista ja pelkkä nuolen leimaaminen, niin sekään ei olisi paikallaan. Ja tänä vuonna otimme käyttöön digitaalisen julkaisun. Siinä huomioidaan nuorten tarpeet enemmän. Näin pitkälle on siis päästy ja me yritämme kehittää järjestelmää entisestään, mutta ei tässä nyt hirveästi lähdetä kentälle niin sanotusti. Me vain luomme dataa ja julkaisemme parhaalla mahdollisella tavalla käyttäen erinäisiä välineitä. Ja kuten havaitsitte, niin kyllä väyliä on olemassa, miten tieto saadaan kansalaisille tarjottua. Sitten täällä kysyiltiin, että voisimmeko kertoa enemmän siitä, että kuinka kaukana olemme vielä tietystä tavoitteista, ainakin näin minä ymmärsin tämän. Mutta se onnistuu vain, kun poliittinen tavoite on lukkoon lyöty. Jos sellaista ei ole, niin silloin tilastokeskus ei tätä voi tehdä. Poliittisella kentällä voidaan kyllä näin tehdä, mutta me emme voi kertoa mitään, paitsi jos on olemassa muun lukkoon lyömiä poliittisia tavoitteita. Ja mitä tulee sitten tähän kolmansien maiden huomioimiseen, tämäkin on huomioitu. Me olemme yrittäneet myöskin tässä suhteessa omaa toimintaamme kehittää. Ja mitä taas tulee ilmastotoimenpiteisiin, niin rouva puheenjohtaja, te viittasitte tähän kokonaiskuvaan. Siellä on neljä alaa, vesi, ilma, ilmanlaatu. Me emme ole voineet siinä hirveän pitkälle edistyä, Tähän on ollut erinäisiä syitä. Nämä indikaattorit eivät antaneet mahdollisuutta tarkempaan mittaukseen, mutta tänä vuonna tilanne näyttäisi olevan toisenlainen, mutta tämä aggregoitu arviointi tarkoittaa sitä, että katsotaan kaikkia näitä indikaattoreita, katsotaan keskiarvoa. Se on ikään kuin lyhyt katsaus kokonaiskuvaan, mutta se ikään kuin hiukan yliyksinkertaistaa tätä kokonaiskuvaa. Tietenkin halutaan antaa mahdollisimman tarkkaa tietoa, mutta myöskin yksinkertainen katsaus. Jos halutaan toimia niin kuin asiantuntijat haluaisivat meidän toimivan, niin kansalaiset eivät sitä ymmärtäisi, kun mentäisiin liian pitkälle yksityiskohtiin. Eli tässäpä se ongelma on. Ja siinäpä kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitos. Muutama sana laajemmasta kuvasta. Kuten tiedätte, hyvät jäsenet, EU on ollut aina eturintamassa kestävyydessä. Kestävä kehitys on vahvasti ankkuroitu perussopimuksiin ja EUlla on ollut vahva rooli YKssa – tämän agendan kehittämisessä kestävän kehityksen tavoitteita. Kuten mainitsitte, kestävä kehitys on jaettu vastuu kaikille. Ja subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti komissio toteuttaa agenda yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla. Kaksivaiheisesta lähestymistavasta tiedättekin, jonka komissio on omaksunut. Siihen kuuluu tavoitteiden toteuttaminen ensinnäkin valtavirtaistamalla niitä toimintapoliittiseen kehykseen ja prioriteetteihin ja sitten kehitetään sitä, että miten mietitään pidemmän aikavälin visioita 2020 jälkeen tässä mielessä. Komissio työstää tällaista pohdinta-asiakirjaa kestävää kehitystä kohti 2020 osana kestävän kehityksen tavoitteita ja mukaan lukien Pariisin ilmastosopimus. Haluaisin painottaa, että kyseessä on poliittinen visio ensinnäkin, jolla halutaan edistää keskustelua ja pohdintaa Euroopan tulevaisuudesta, ja se on osa laajempaa keskustelua Euroopan tulevaisuudesta, nyt kun vaalitkin lähestyvät ensi vuonna ja sen jälkeenkin. Ja kun ajatellaan seuraavaa komissiotakin, odotamme nyt, että pohdinta-asiakirja hyväksyttäisiin vuoden loppuun mennessä. Jos kuulin oikein alussa, niin haluaisitte mm, oma mietinnön joka hyväksyttäisiin ennen parlamentin toimikauden loppua. Eli odotamme innolla, että keskustelumme jatkuvat siitä. Kiitos kovasti. Um, thank you very much. Paljon kiitoksia. Minä ymmärrän kyllä tilastotieteilijöiden roolin, mutta en vieläkään oikein ymmärrä sitä, että me emme pysty osoittamaan kehityskulkuja jäsenmaissa, koska nämä eivät pitäisi siitä. Mehän tällaisia kehityskulkuja kuitenkin esimerkiksi työttömyyden tai tupakoinnin suhteen sorvailemme Eurostatissa ja tilastojen tarkoitushan ei ole se, että me odottaisimme, että tilastotieteelliset kertoisivat miksi tai kuinka muutamme tämän, mutta ainakin tilasto, tilastotiedon pitäisi olla sellaista, että se tekee mahdolliseksi kysyä kysymyksiä suurelle yleisölle tai politiikan tekijöille, miksi me olemme nyt taantuneet. Sillä mehän menemme vain kerää tietoa siksi, että havaitsisimme, että olemme aivan aikataulussa ja kaikki sujuu hienosti. Ja nämä kestävän kehityksen tavoitteet, nehän ovat tavoitteita. Ja joka ikinen jäsenmaa on YK sopimuksen 2015 sitoutunut. Kyseessä ei ole se, etteikö sitoumusta olisi annettu. Minä olen keskustellut Afrikan maiden edustajien kanssa ja siellä puhutaan siitä, kuinka tilannetta seurataan ja kuinka siitä raportoidaan, niin jos me emme pystynyt veden laadun kehitystä seuraamaan, on vaikea kuvitella, että kehittyvässä maailmassa tähän pystyttäisiin mehän tiedämme, mikä on meidän kalakantojemme kestävyys, me mittaamme tällaisia asioita, eh, neuvosto ratkoo niitä joulukuussa. Kyllähän täällä varmaankin on sellaisia asioita, joita me pystyisimme mittaamaan, ja ne antaisivat ihmisille käsityksen siitä, kuinka paljon olemme edenneet asiassa. Kuten edustaja Valen tässä sanoi, onhan ilmastotavoitteidenkin saavuttaminen vaikea mitata, mutta me teemme sitäkin. Ehkä kestävän kehityksen tavoitteet ovat hiukan erilainen tilanne, mutta ainakin meillä on selkeät tavoitteet sitten vielä yksi asia pääsihteerille. Mitä viime viikolla puhettaessa monivuotoisesta rahoituskehyksestä me äänestimme sen puolesta, että kestävän kehityksen tavoitteet olisivat sen sisällä. Ja nyt 2015 Timmermans ja kaikki olivat paikalla New Yorkissa ja nyt me saamme tällaisen pohdinta-asiakirjan 2019. Onko tämä jonkinlainen poliittinen visio? sehän saa minut ajattelemaan, että tämä on vähän niin kuin Britannian hallituksen lausunto tulevaisuudesta paljon juttua, mutta vähän asiaa. Ja tiedän, että tässä parlamenttikin muuttaa asennettaan. Toivottavasti nyt saamme enemmän vauhtia komissioon. Meidän pitäisi todellakin pohtia, mihin me olemme menossa kestävien menestyksen tavoitteiden suhteen. Meidän pitäisi osoittaa ilmastokokouksissa johtajuutta. Me haluamme johtajuutta, jos haluamme muiden maiden seuraavan. Eli nyt toivottavasti tähän asiaan palataan oma aloitemietinnön myötä. Edustaja Valion, olkaa hyvä. Just to address the fact. Muutama sana, kun olen täysin samaa mieltä, mutta muutama sana siitä mitä itse sanoitte. Tarkastelen näitä indikaattoreita ja en löydä jotain sellaista, jota voitaisiin käyttää sellaisenaan, joka ei olisi niin monimutkaista näillä aloilla, joista sanoitte, että ei voida mitata. Mutta jos tämä yhdistetään siihen, että ei haluta järkyttää jäsenvaltioita, niin mikä on sitten johtopäätökseni? että näissä kaikissa näissä menee kovin huonosti. Jos tämä johtopäätöksen tekee helposti, niin sanoisin, että kaikki, jotka aikovat raporttia katsoa, niin tekevät saman johtopäätöksen. Tänne ei laiteta tietoja, koska siinä menetettäisiin täysin kasvut Euroopassa, jos sanotaan, että pärjätään oikein huonosti. Sanitaatiopalvelut, puhdas vesi, ilmastotoimet, rauhaoikeus. Mietitään tätä indikaattorit indikaattoreihin todellakin voidaan puuttua ja tietoja voidaan saada. Ja jos jollakin alueella menee kovin huonosti, niin sitten jotain täytyy tehdä, koska se on kansalaistemme puolesta, eikä sinä ajatella kasvojemme säilyttämistä. Mutta joka tapauksessa kiitos kovasti raportistanne. Kiitos Linja, kiitos valiokunta tästä yhteistyöstä tässä ponnistuksessa. Odotan omalaten mietintöä. Deve-kollegoille nyt me jatkamme 4B001, siellä missä kokouksemme aloitimmekin tänään, joten palaamme tuohon niin saliin. ja saliin paljon kiitoksia tästä yhteiskokouksesta.